me teemme yhteistyötä Euroopan yhteistyöjärjestön kanssa, mutta Kazakstan on kuitenkin kaukana kansainvälisistä standardeista. Tässä maassa tämä maa on ainutlaatuinen maa, mutta se ei kuitenkaan noudata OECDn etyjin suosituksia ja kaikki nämä rikkomukset tässä maassa – johtavat siihen, että tässä maassa ei kunnolla suojella ihmisoikeuksia. Me haluamme, että oikeusvaltioperiaatetta pidettäisiin yllä Kazakstanissa, erityisesti lehdistön vapautta ja muita vapauksia. Jevgeni Shoftisin tapaus, Sergei Jovanin ja Ramazan Jezerskopkin tapauksissa kehottaisimme, että Kazakstan noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja Kasakstanin omaa lainsäädäntöä. Meidän täytyy toivoa, että tuomioistuimen päätökset ovat puolueettomia ja että ne, jotka ovat mukana ihmisoikeuskysymyksissä, eivät joutuisi niistä vastaamaan raskaan seuraamuksin. Pyydämme, että neuvosto ottaisi tämän asian esille seuraavassa kokouksessa, kun keskustellaan Kazakstanin kanssa ihmisoikeuskysymyksistä lokakuussa. Pyydämme, että komissio auttaa Kazakstania kun se valmistelee etujen puheenjohtajuutta, jotta se ei vaarana tätä organisaatiota. Kiitos. Sitten Weber kaksi minuuttia. President, first of all, I would like to express... Puhemies, ensinnäkin haluaisin ilmaista myötätuntoni tämän auto-onnettomuuden uhrin sukulaisille. Valitettavasti tapahtui inhimillinen tragedia henkilö menetti elämänsä. Samanaikaisesti haluaisin ilmaista huoleni myös tämänhetkistä Jevgeni Shoftisin tilannetta kohtaan. On kiistatonta se, että jos henkilö syyllistyy rikokseen, hänen täytyy hyväksyä se, että hänen kohdistetaan ö, rangaistuksia. Ja tämä henkilö, joka on ihmisoikeuksien puolustaja, varmasti tietää tämän yhtä hyvin kuin kuka tahansa muu mutta meidän täytyy pitää huoli siitä myös, että kasakki viranomaiset eivät käytä tätä onnetonta tilannetta hyväkseen voidakseen rangaista tätä kyseistä henkilöä muusta kuin autoonnettomuudesta. Soltisia ei pidä rangaista hänen ihmisoikeustoimistaan siitä, että hän on kritisoinut kasakki hallitusta. Kasakstanin hallitusta. Siksi on erittäin tärkeää, että Kasakstanin viranomaiset toteuttavat välittömästi ja avoimuutta ja oikeutta kunnioittain toisen tutkinnan näihin olosuhteisiin, jotka liittyvät tähän tapaukseen, ja tarkastavat uudemman kerran tätä tuomiota. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Jegle, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, arvoisa komission jäsenet, naiset ja herrat. Haluaisin ensinnäkin todeta, että oma puolueryhmäni oli ensin hieman yllättynyt drama, dramaattisen auto-onnettomuuden juristisesta arviosta ja siitä, että se liitettiin ihmisoikeuksiin. EPPlle on tärkeää todeta, että riippumattoman tuomioistuimen tuomioita emme halua kyseenalaistaa, paitsi silloin kun kyse on selkeistä kulissiistunnoista, jotka eivät täytä mitään oikeudellisia vaatimuksia. Tällaista olemme todenneet esimerkiksi Iranissa. Täytyy vetää selkeä raja sille, että meille, meidän mielestämme tällainen hyvin toimiva puolueeton oikeusjärjestelmä on kaiken A ja O. Lisäksi meidän täytyy todeta, että auto-onnettomuudessa kuoli ihminen. Se on hyvin valitettavaa, olemme pahoillamme siitä, mutta tietenkin tässä tapauksessa myös on tehty tutkimus se, että Softis on ihmisoikeustaistelija, on tietenkin kiinnittänyt suuren yleisön huomion tähän tapaukseen ja tietenkin tämän johdosta epäillään väärää oikeudenkäyntiä. Kazakstanissa on tehty kehitystä oikeusvaltion suuntaan ja me haluamme tukea Kazakstania tällä tiellä ja siinä, että se kulkee päättäväisesti kohti oikeusvaltioperiaatetta. Me vetoamme Kazakstanin viranomaisiin ilmoittamaan mahdollisimman perusteellisesti asioista suurelle yleisölle ja myöskin vetoamme siihen, että Evgeni Softis saa puolueettoman oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Kasakstanista tulee Etyjin puheenjohtajavaltio ensi vuonna. Se on valtavan suuri haaste. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavaksi Stevenson, yksi minuutti. Thank you very much, President. Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä Jegelen kanssa. Olen aivan tyrmistynyt siitä, että täällä parlamentissa Strasbourgissa meillä on kiireellinen keskustelu nyt Kasastanissa tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. No siinä tietysti joku sai ikävä kyllä surmansa ja auton kuski sattui olemaan ihmisoikeusaktivisti. Ja hänet tuomittiin tuomioistuimessa neljän vuoden vankeustuomion, mutta se on kuitenkin avovankila. Ja tässä päätöslauselmasta siitä onkin tullut yhtäkkiä työleiri. Pelkään pahoin, puhemies, että tällaiset asiat jos näitä tuodaan parlamenttiin, se kyllä haittaa parlamentin mainetta. Ja hyvä työ, jota me pyrimme tekemään ihmisoikeusasioissa, menettää arvoaan, kun alamme puhua liikenneonnettomuuksista. Sanomiko todellakin, että Kazakstanin hallitus heitti ihmisoikeusaktivistin, eh, että joku heitettiin tämän ihmisoikeusaktivistin auton alle? Ja olemmeko sitä mieltä, että tämä oli liian kova rangaistustaposta. Me emme voi puuttua tällaisiin asioihin vain, koska siihen liittyy jonkinlaisia poti- poliittisia motivaatioita, vaikka kyseessä onkin etujen seuraava puheenjohtajavaltio. Tämä on poliittisesti motivoitua ja tämä on häpeällistä, että tämä on otettu esityslistalle. Ja toivottavasti parlamentti torjuu nämä päätöslauselmat ja tukee tarkistuksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Vojčevski yksi minuutti panie przewodniczący! mam podobne. kiitoksia puhemies minäkin minulla on samankaltaisia epäilyksiä kuin edustaja stevensonilla. kazakstan on tärkeä maa totta se on. se on tiellä demokratiaan kohti demokratiaa. Ei se välttämättä ole paras esimerkki demokraattisista vapauksista, mutta tunnen tämän maan sen verran hyvin, että voin sanoa, että Kasakstaanin tilanne on paljon parempi kuin alueen naapurimailla. Kaikeksi onneksi siellä ei ole samankaltaisia ongelmia kuin Venäjällä, joista juuri keskustelimme. Ja olen yhtä mieltä Stevensonin kanssa siitä, että parlamentin ei pitäisi äh, antaa näin suurta merkitystä yhdelle oikeusjutulle. Ehkäpä voisimme pyytää selityksiä tästä tapauksesta, mutta ei meidän nyt päätöslauselmaa tästä pitäisi hyvä, hyväksyä. Silloin Euroopan parlamentin ääni tulisi heikommaksi ihmisten silmissä, jos alkaisimme keskustella aiheista, jotka eivät ole tällaisten keskustelujen arvoisia. Kiitos. A percekben catch the eye szisztéma alapján

hän ei ollut muutaman vuoden aikana täällä ja meillä oli neuvosto paikalla täällä torstai-iltapäivisin. Saksalaiset olivat täällä, tsekit olivat täällä iltapäivällä torstaina ja mielestäni meidän ei pidä muuttaa näitä keskusteluja toisen päivän, koska eihän kaikkia voi keskiviikkona pitää kaikkia keskusteluja. Neuvoston pitää olla täällä torstaina, niin se menee. Meidän pitää kannustaa neuvostoa tänne torstaisin. Sitten toinen asia, Tämä on erittäin vaikea tapaus, mutta juuri siksi, koska me emme täysin voi luottaa Kazakstanin oikeusvaltioperiaatteeseen, meidän täytyy nyt pitää huolta siitä, että tässä, tapa, tässä tapauksessa tehdään hyvin objektiivinen ja perustava tutkimus. Ja siksi me olemme allekirjoittaneet tämän päätöslauselman. Tapaus täytyy todella tutkia perusteellisesti. Mitään ei saa kaunistella. Kiitos. Ezzel felszólalásuk. Kiitoksia. Nämä puheenvuorot ovat nyt päättyneet ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen. has... Kiitoksia. Komissio on huolestuneena kuullut menettelyrikkomuksista Kazakstanin ihmisoikeusaktivistin Jevgeni Shoftisin oikeuskäynnissä. hän aiheutti toisen ihmisen kuoleman. Viranomaiset ovat torjuneet syytökset siitä, että poliittiset syyt olisivat olleet tuomion takana. Komissio tukee puheenjohtajavaltion lausuntoja tässä tapauksessa ja Etyin pysyvän neuvoston lausuntoja 10. syyskuuta. Tutkimuksessa oli selkeitä puutteita ja pyydämme, että Kasakstan, joka on Etyjin seuraava puheenjohtaja, varmistamaan, että valitus käsitellään kunnolla kansainväliset standardit täyttäen. Ja komissio seuraa tätä tilannetta erittäin tarkkaan. Kiitoksia komission jäsen. Esityslistan mukaan keskustemme kuudesta päätösasmaisetuksestä liittyen Syyriaan ja erityisesti Muhannad al-Hassanin tapaukseen. Ja aluksi annan puheenvuoron tekijöille. Ensinnäkin Francesca Bratner, kaksi minuuttia. And, um, thank you for giving me the floor.